pens are very, very uninteresting. okay, dear colleagues. Hyvät kollegat, tervetuloa. Hyvää huomenta. Voimme aloittaa kokouksen. Lähdetään liikkeelle kohdasta kuusi esityslistalla. Käsittelemme delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanon toimien tarkastelua. Meillähän tämä on erittäin tärkeä kysymys. Parlamentin valvontaoikeudet, siksi tällainen kohta onkin otettu kokouksissa esille. Ja, tänään meillä on tärkeä aihe, josta keskustelemme. Ensin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Gabriel Bernardinon, joka johtaa ei jopa samoin Sven Gettner, joka johtaa omaisuushallinnointia FISMassa. Tänään keskustelemme PRIPS-tuotteista, PRIPS-tuotteista ja aivan erityisesti tulevasta sääntelyteknisistä standardeista, joita kansalliset valvontaviranomaiset julkisen kuulemisen jälkeen alkavat välittää, jättää anteeksi, maaliskuun loppuun mennessä, mikä olemme tämän oikein ymmärtäneet. Tietenkään minun ei tarvitse muistuttaa siitä, kuinka tärkeä kysymys tämä on ajatellen parempaa investoijien suoja, kehystä, rahoitusmarkkinoilla, joten tärkeä asia. koskien tärkeä osuus tätä yhtä lähestymistapaa ja me puhumme siitä. Aloitamme herrojen Bernardino ja Getner esityksistä. Tänään esittelijä Pervans Perez ei voi olla itse paikalla, joten Elisa Ferreira puhuu hänen puolestaan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Gabriel Bernardinolle ja herra Getnerille. Hän voi pitää johdannon ei yli 10 Gabriel, ole hyvä. Thank you very much, uh, Robert. Kiitos. Uh, for the invitation. Kiitos, Roberta, kiitos kutsusta. Hyvää huomenta. Hyvät parlamentin jäsenet, on tietenkin tärkeää, että me voimme olla täällä tässä tärkeässä PRIPS-asiakäsittelyssä. Kuten tiedätte, äh, asiakirja avaintiedosta on yksi kaikkein tärkeimmistä hankkeista yhteisessä komiteassa koskien kuluttajasuojaa Olemme tehneet työtä tämän asian parissa vuodesta 12 lähtien. Olemme keskustelleet laajasti eri sidosryhmien kanssa mukaan lukien yliopistomaailma, kuluttajaedustajat, alan asiantuntijat tietenkin myös mukana. Me tukeudumme pitkälti kuluttajatestaukseen, jota Euroopan komissio on harjoittanut ja luotamme neuvoantavana asiantuntijaryhmäämme. Nyt työ on loppuvaiheessaan sen jälkeen, kun konsultaatioasiakirja vetiin loppuun säätön teknisistä standardeista tammikuussa. Olemme saaneet yli sata kattavaa vastausta Vaikkakin sidosryhmät ovat jättäneet moniakin kommentteja hienosäännöstä ja siitä, miten RTS parannetaan, näitä me nyt pohdimmekin, mukaan lukien se, miten voi varmistaa, että nämä standardit sopivat hyvin erilaisiin BREEPS-tuotteisiin. Nyt voimme nähdä jonkin verran hyväksyntää siitä, että poliittiset valinnat, joista olemme kuulleet, on saanut aikaan tasapainoisen lähestymistavan Otetaan huomioon plussat ja miinukset. Tietenkin on vielä joitakin tekijöitä, joissa vastaajat eivät tavallaan hyväksy tätä meidän tasapainoehdotustamme, mutta sellainenkin tunnustaminen on olemassa, että ei helppoja vastauksia tähän olekaan. Nyt huoli on siirtynyt täytäntöönpanon yksityiskohdista ajoitukseen. Tässä yhteydessä on oltu yhteydessä laajiin sidosryhmiin. He ovat ilmaisseet huoltaan aikarajoista, tekstin loppuun viemisestä. Se pitäisi viedä loppuun 37. tammikuuta tänä vuotta, vuonna. Ja silloin tarvitaan nämä Äh, avain äh, tieto asiakirjat kaikille. Haluamme saada enemmän aikaa täytäntöönpanolle. usein olemme kuulleet, että vaadittaisiin ainakin yhdeksän kuukautta kunnollista täytäntöönpanoa varten. Nyt puhuisin aivan suoraan tästä asiasta. Valvojaviranomaisen kannalta katsottuna me tulemme antamaan äh, standardimme komissiolle 31. maaliskuuta ja tässä Tämä on meille hyvin tärkeä kysymys, mutta tietenkin kun olemme kuulleet alan edustajia, tunnemme kyllä sympatiaa, koska olemme tietoisia teknisistä operatiivisista haasteista, kun kehitetään IT-järjestelmiä. Tietenkin meidän täytyy jättää konkreettinen keskustelu ajoituksesta EU-lainsäätäjille. Nyt muutama sana kolmesta avainkysymyksestä avaintietoasiakirjassa ja sitten konsultaatiosta. Ennenkin riski. Riskiindikaattori on yksi pääelementtejä KID-asiakirjassa. Tämä tulee esittelypuoleen, meitä johtaa palaute, jota olemme saaneet kuluttajatestauksista, jonka jo mainitsin tässä mielessä. Se, että käytetään yksilötässä seitsemän kohdan asteikkoa, sai parhaat tulokset selvästi Yksinkertainen esitystapa kuitenkin vaatii kompleksia metodologiaa, jotta voidaan asianmukaisella asettaa Britsit, eri Britsit-asteikolle. Me tutkimme eri vaihtoehtoja ja käytimme määrällistä dataa, ja tässä on myös laadullisia elementtejä mukana. Otimme huomioon kaikki erilaiset BRIEFS-tuotteet, jotka täytyy kattaa samalla yksinkertaisella riskiesitystavalla. Olemme kehittäneet riskimittarin, joka ottaa huomioon kompleks, monet, monitkoisen tuotteiden riskit, mutta se on myös käytännössä yksinkertaisille tuotteille, kuten sijoitusrahastot. Nyt me teemme työtä yksityiskohtien parissa ja hienosäädämme eri vastauksia, joita saimme. Vieläkin haasteita on, kun kalibroimme asteikkoa niin, että saadaan oikean suhde tuotteiden välillä, mutta otetaan huomioon myös kuluttajien odotukset. On myös joitakin haasteita, joilla varmistamme sen, että voimme arvioida luottoriskiä, joka liittyy eri BRICS-tuotteihin asianmukaisella tavalla, mutta olemme sitä mieltä, että nämä haasteet voidaan voittaa tulevina päivinä jo. Toiseksi tuotosta. Mahdollinen BRICS-tuotto tuotto, mukaan lukien riski, on huomattava tärkeää tietoa. Olemme tehneet kovasti työtä, jotta voitaisiin ottaa tieto huomioon ja viitataan myös asetukseen, mitä tulee kunnolliseen suoritusskenaarioon. Olemme tarkastelleet erilaisia lähestymistapoja. Kuluttajatestaus osoitti, että kuluttajat eivät täysin ymmärrä välttämättä todennäköisyyteen perustavaa tietoa tai hienovaraisempia graafisia tapoja esittää mahdollista suorituskykyä tuotteissa. Tämä johti siihen, että keskitymme tällaiseen mitä jos lähestymistapaan me Näin jätämme harkintavaraa valmistajille, mutta velvoite on kuitenkin osoittaa, perusteltavia skenaarioita. Kuitenkin vastaukset ovat ottaneet esille tiettyjä hankaluuksia tämän tyyppisessä äh, lähestymistavassa. Olemme tehneet kovasti työtä. E, mit, sen suhteen, miten voimme parantaa tätä vertailtavuutta mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi linkitetään tulevat performanssiskenaariot läheisemmin markkinariskeihin, joita voidaan nähdä kristuotteissa, joten enemmän markkinariskejä korreloidaan mahdollisiin lopputuloksiin ajan myötä. Me tutkimme myös sitä, miten nämä skenaariot voidaan liittää tuottoihin, joita on aikaisemmin saatu tuotteista Edelleen on, jotkut sidosryhmät ovat vaatineet, että otettaisiin mahdollistaan sitä, että otettaisiin parhaat suoritukset mukaan skenaarioon. Tarkastelemme tätä mahdollisuutta. Tämä tieto voisi olla hyvä lisätieto tulevaisuuteen suuntautuviin skenaarioihin, jos vain selkeästi osoitetaan todelliset tuotot kustannusten jälkeen meitä kiinnostavat myös Euroopan parlamentin jäsenten näkemykset asiassa lopuksi kustannuksista. Me tiedämme, että monet kuluttajat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota tähän, kun tekevät investointipäätöksiä. Me tiedämme myös, että kuluttajilla on huomattavia haasteita, kun he yrittävät irtailla kustannuksia eri tuotteissa ja erilaisia hintarakenteita. Siksi olemme la- pyrkineet identifioimaan vahvoja metodeja, joita tällaiset vertailut ovat mahdollisia oikeudenmukaisella tavalla eri hyvin erilaisten prips välillä. Olemme kehittäneet yksityiskohtaisia ehdotuksia yhteenvetoin kustannusindikaattorista mukaan lukien eksplisiittiset ja implisiittiset kustannukset. On myös tärkeää ottaa huomioon kertamaksut ja sitten jatkuvat maksut, joita syntyy. Valmistelemme sellaista metodia, joka näyttää tätä tietoa monetaarisin termein, mutta myös prosenttiosuuksina, jotta voidaan helpommin käyttää erityyppisissä vertailuissa. Me olemme ehdottaneet niin sanottua tuottovähennysmallia. Näin voidaan ilmaista kokonaiskustannusindikaattoreita helposti. Tämä näin voidaan varmistaa kunnollinen vertailtavuus erilaisten kun kustannusrakenteiden välillä. Tällä tavalla olemme luottavaisia sen suhteen, että voimme parantaa avoimuutta. Samalla varmistamme yhtäläiset mahdollisuudet toimia eri tuotteiden kesken. Kun olemme analysoineet konsultaatioasiakirjaa, on ollut tärkeää työtä, mutta emme näe mitään suurempia muutoksia välttämättä. Kuitenkin teemme työtä sen eteen, että selvennämme vielä metodologian yksityispuoli, erityisesti mitä tulee transaktiokustannuksiin, jota tätä on helpompi täytäntöön panna. Teemme myös työtä, jotta varmistamme, että kustannukset esitetään mahdollisimman selvästi KID-asiakirjassa, ottaen huomioon sekä konsultaation vastaukset että kuluttajatestaus. Haluaisin vielä korostaa, että pyrimme saamaan parempaa avoimuutta transaktiokustannuksesta rakennetuotteille ja otamme huomioon myös vakuutustuotteet näin saadaan vahva pohja tulevaisuudelle tällä alueella. Toivon, että tämä lyhyt johdanto oli hyödyllinen ja mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne, kun viemme loppuun BRICSen varten nämä sääntelytekniset standardit. Kiitos. Gabriel Bernardino. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Getner saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitos hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos kutsusta tulla tänne tänään meille. Mielestäni on hyvä asia, että Euroopan parlamentti saadaan alkuvaiheessa tähän mukaan. Ja on hyvä, että tämä kuulemistilaisuus järjestettiin, kun nyt keskustellaan eh, vaiheen kaksi viimeisistä askelista BRICS-asetukseen liittyen. Keskityn tähän aikataulukysymykseen ja e, hyväksymisprosessiin ja vastaan mielelläni myöskin kysymyksiin, jos teillä niitä on. Ripskid e, on suuri askel eteenpäin, kun pyritään lisäämään investointituotteiden avoimuutta eri sektoreilla. Kuluttajathan päivittäin käyttävät näitä e, tehdessään hyviä investointipäätöksiä. Näin ollen tämä on yksi niistä EU-aloitteista, joka on suoraan näkyvä kansalaisia ajattelen, ja asiat tulee näin ollen hoitaa mahdollisimman hyvin. Osa puolten on tarkoitus saattaa päätökseen PRIPS-puitteissa. Ensimmäinen vaihe. Komissio on tehnyt hyvää yhteistyötä kolmen valvon viranomaisen kanssa koko prosessin ajan ja myöskin oikeudellista neuvoa on saatu siitä, miten tulkita asetusta. Tämän lisäksi, jotta kirtiä voi kunnolla ymmärtää ja että sitä kunnolla voidaan käyttää, komissio on tällaisen kuluttajatestauksen kattavana toteuttanut ja sen tuloksia hyödynnetään tässä sijoittajavainteto-asiakirjassa. Kunhan luonnos RTSstä saadaan eh, valvovilta viranomaisilta, komissio tekee parhaansa, jotta hyvissä ajoin vielä ennen kesää eh, saadaan nämä menettelyt valmiiksi ja päästään eh, ja myöskin eri tahot voivat valvontaoikeuksiaan hyödyntää ymmärrämme, eh, kun tällä on todettu, että ei ole välttämättä ollut riittävää aikaa oikeudellisiin mukaituksiin. No aikataulu on varsin kunnianhimoinen, se on totta, mutta kun RTS esitetään komissiolle, eh, maaliskuun loppuun mennessä ja siihen saakka, kunnes mennään sovellusvaiheeseen, eli 31.12. mennessä. Eh, tällä, tämän ajanjakson välillä on teollisuudella aikaa vielä mukautua tähän hankkeeseen. Meidän mielestämme on tärkeää, että hanke saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi ja että nämä sijoittaja-avaintiedot myöskin, jotta kuluttajat saavat tarvittavaa tietoa päätöksiä tehdessään. Ehkäpä lyhyisesti muutamasta spesifisemmästä kysymyksestä. Mitä tulee komission valtuuksiin eh, tiettyjen eh, spesifisten ympäristöllisen tai sosiaalistavoitteiden vuoksi, komission yksiköt ovat valmistelemassa vaatimusta ohjeeksi eh, viranomaisia varten. Ja tässä keskitytään siihen, kuinka nämä tavoitteet parhaiten tulisi huomioida mutta jotta eh, näiden arvopaperiviranomaisten rajallisia resursseja ei liikaa venytetä. Olemme katsoneet, että tähän asiaan mennään lähemmin siinä vaiheessa, kun asia saadaan päätökseen. Delegoidut eh, säädökset, mitä tulee täytäntöönpanovaltuuksiin PRIPSin puitteissa, ja toisaalta eh, MIFIRin. Nämä on irrotettu toisistaan ja tässä on lähdetty liikkeelle uudesta toimielinten välisistä sopimuksista, eh, joiden myötä eh, tarkastellaan asia kahtena erillisenä menettelynä ja tulevina kuukausina päästään tästä eteenpäin. Täytäntöönpano valtuudet näin ollen täysimääräisinä harmonisoidaan tämän vuoden loppuun mennessä vastaavien eh, MIFI-valtuuksien mukauttaminen riippuu siitä, miten vaiheet yksi ja kaksi saadaan päätökseen. Kiitos eh, mielenkiinnostanne ja jos teillä on kysyttävää, mielellään vastaan kysymyksiin. Kiitoksia komissio. Kiitoksia myös komissiolle. Nyt sitten voimme alkaa keskustelun ensin esittelijän puolesta, Elisa Ferreira. Kiitos. Roberes on pahoillaan, hän ei voi olla paikalla täällä tänään, joten minä puhun hänen puolestaan. Kiitän molempia edeltäviä puhujia heidän informaatiostaan. Jotkut, osa tästä informaatiosta katsoi jo osa näistä kysymyksistä, joita halusimme esittää. Mutta esittelen Beres haluaisi kuitenkin mennä hieman syvemmälle seuraavissa kysymyksissä. Ensimmäinen kommentti liittyy aikatauluun ja huomioon, että valvontaviranomaisten julkinen kuuleminen on jo ohitse, niin me haluaisimme painottaa, että on erittäin tärkeää pitää kiinni aikataulusta ja että me pidämme hyvänä sitä, että molemmat puhujat viittasivat aikatauluun. Samoin kuin päivämäärään 31. maaliskuuta Eh, jonka ei jopa mainitsi, se on yhteensopiva tämän kesäkuun loppuun mennessä vedettävän aikataulun kanssa niin, että Euroopan parlamentilla on tarpeeksi aikaa ja että myös eh, kaikki muut osapuolet voivat valmistautua. Yksi asia, jonka Gabriel Bernardino jo otti esiin, mutta joka meitä kuitenkin vielä huolettaa, on se, millä tavalla valvonta, viranomaiset ja erityisesti ei jopa aikoo suhtautua tähän sananmuotoon tasolla yksi. Jos tarkastelemme hieman taaksepäin ajassa, näemme tiettyjä suuntauksia, mutta tässä oli kuitenkin hyvin optimistisia skenaarioita. Millä tavalla te olette ajatelleet, että tätä trendiä jatkettaisiin? Bernardino oli sitä mieltä, että tämä olisi mahdollista. Voimmeko me luottaa tähän skenaarioon, joka tässä on piirretty? Ja miten sitten riskin arviointi liittyy tähän ja olisimme kiitollisia, jos te voisitte kertoa hieman enemmän tästä. Toinen aihe. Äh, liittyy siihen, että MIFID ja PRIPS liitetään yhteen. Meidän mielestämme tämä on komissiolta oikea äh, ratkaisu. Mutta RTS ei liity ainoastaan EIOPAan, vaan myös äh, kolmeen valvontaviranomaiseen ja niiden toimivaltuuksiin, ja näiden toimivaltuuksien täytyy olla hyvin selkeät ja, ja eriytetyt. Kolmas asia liittyy siihen, että meidän täytyy työskennellä indikaattoreiden varassa. Indikaattoreilla on tietynlainen itsellään tällainen toimivalta miten ne vaikuttavat asioihin. Millä tavalla nämä indikaattorit määritellään, varsinkin liittyen koko riskin arvioinnin avoimuuteen? Voisitteko te kertoa hieman enemmän tästä teknisestä työstä, jota te teette, jotta kykenisimme kokoamaan nämä indikaattorit ilman, että menetämme tärkeää informaatiota meidän täytyy myös varmistaa, että komissio antaa mandaatin valvontaviranomaisille käsitellä tätä monitahoista investointivaihtoehtoa ja millä tavalla kaikki tämä tieto, mitä on kerätty näistä investointivaihtoehdoista, miten sitä hyödynnetään. Olemme hyväks- ymmärtäneet, että, että teollisuus on puhunut näistä kannustimista, mitä on myös käsitelty parlamentissa, ja varsinkin SND-ryhmä puhui tästä hyvin paljon, ja me haluaisimme, että tämä pysyy yhä mukana. PRIPSin taso ykkösessä ei ollut otettu mukaan tätä investointipäätöstä ja se täytyisi ottaa siihen mukaan. Me arvostaisimme sitä, että saisimme hieman informaatiota siitä, millä tavalla se saataisiin mukaan. Eli täällä, tässä kaikki, mitä me tällä kertaa haluamme sanoa. Ja luonnollisesti olisimme kiitollisia, mikäli komissio ei jopa voisivat hieman käsitellä syvemmin näitä asioita vuoropuhelussaan Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitoksia, Sirpa Pietikäinen. Thank you very much. Uh, first of all, I would like... Kiitos. Ensin haluaisin kiittää kahta puhujaa varsin selkeistä ja yksityiskohtaisista tiedoista. Ja osa kysymyksistä jotka olin ajatellut esittää, saivatkin jo vastauksensa. Tämä on siis tärkeä asia parlamentille. Ja on erittäin tärkeää, että näitä interventiovaltuuksia ei lykätä, vaikka PRIPSin käsittelyssä viiveitä ilmenisikin. Eli nämä kapasiteetti- ja toimintavalmiuskysymykset tulee säilyttää ja olen helpottunut näistä komission tiedoista, että näin todellakin on tarkoitus toimia. Ja toinen seikka liittyy siihen, miten käytetään näitä riskiindikaattorin yhteenvetoja neuvotteluissa parlamentissa todettiin, että tarvittaisiin eh, yhtä eh, eh, tiivistelmää riskiindikaattoreista, koska investoijat eivät kaikki ole yhtä pitkällä näissä teknisten tietojen ymmärtämismahdollisuuksissaan ja siksi tähän on kiinnittävä huomiota. Eh, kaikki eivät välttämättä näitä rahoituskysymyksiä niin hyvin ymmärrä, ja silloin tällaisten ihmisen saattaisi olla varsin vaikea vertailla keskenään eri riskiindikaattoreita. Ja jossain myöhemmässä vaiheessa sitten asiaan voitaisiin eh, palata katsoa tätä metodologista puolta E, jota on tarkoitus käyttää. Ensinnäkin sitä, miten asiat on tarkoitus hoitaa ja sitten toisessa vaiheessa ehkä jonkinlaista tarkastusmenettelyä voitaisiin ajatella, jotta selvitettäisiin sitä, e, onko metodi, valittu metodi todellakin sellainen, että se toimii käytännössä. Kustannusosio, hyvä, että se oli nostettu esiin. totesit, että jonkinlaista grafiikkaa indikaattoreista tultaisiin saamaan. Se on hyvä. Eli mitä vaikutuksia eh, tulopuoleen tällä on ja mitkä todelliset kustannukset olisivat ja miten tämä sitten vaikuttaa tulopuolen alennuksiin. Hieman epäselväksi jäi se, tuleeko tämä kumulatiivinen kustannusvaikutus myöskin indikaattorissa esiin. Ja tämä asia on hieman hankala, kun asia ajattelee kuluttajan kannalta. Jos ajattelee, että kuluttaja ja vaikka esimerkiksi oma yli 90-vuotias äitini on tällainen käyttäjä, kuluttaja, ja tällaiset kustannusanalyysit 8 prosenttia jostain on hieman hankala asia, on ehkä hankala ymmärtää, mitä vaikutuksia tällä voi olla ajatellen esimerkiksi pitkän aikavälin investointeja. Eli tämä kumulatiivisuus saattaa kuitenkin olla asia, joka aiheuttaa vaikutuksia pitkän aikavälin tuottoon. Ja sitten aikaisemmat tulokset ja sitten trendeen kehitys Parlamentti toi oman kantansa esiin melko selkeästi. Ja kuulimme asiantuntijoita myöskin juuri näihin seikkoihin liittyen. Vastasammas kysymys, onko tälle jatkoa tai ei, niin joka tapauksessa itse katsoisin, että mm, tässä ei mentäisi kuluttajan intressien mukaisesti, koska aikaisempi kehitys ei kuitenkaan voi antaa paljonkaan osvittaa siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Eli selvää yhteyttä näiden välillä ei ole. Saattaa olla myöskin hyvin harhaanjohtavaa. Ja sitten, jos on paketti, joka ei ole toiminut kovin hyvin, niin eh, rahasto voi sulkea ja lähteä sitten liikkeelle puhtaalta pöydältä. Eh, ja tällöin, eh, jos esitetään tietoa menneestä, niin se on entistä enemmän harhaanjohtavaa, koska siinä ei ole huomioitu niitä ajanjaksoja, jolloin kehitys ei ole ollut myönteistä. Eli olisi hyvä, jos voisitte hieman tätä seikkaa kommentoida. Vielä kaksi lyhyttä pointtia, jos sallitte tähän otetaanko soveltamisalaan mukaan myöskin nämä vaihtokurssiin liittyvät seikat ja ympäristölliset sosiaaliset indikaattorit. Kysyisin seuraavaa, kuinka tämä aiotaan linkittää indikaattorikehitykseen, jota tarkastellaan OECDssä joka liittyy siis tähän globaalin äh, Eurostatin raportointialoitteeseen olisikohan syytä tämän tyyppistä mm, indikaattorimenettelyä hyödyntää, e, koska se on kuitenkin käytössä muilla foorumeilla riskiindikaattoreista puhuttaessa. Kiitos. Ja toivottavasti voitte vastata esittämiini kysymyksiin. Valitettavasti en voi jäädä tänne saliin kuulemaan vastaukseni kysymykseen, mutta avustajani on tällä paikalla, joten saan kyllä tiedon vastauksessa. Kiitos. Group Case Win. Kiitoksia Case Winbird ECR-ryhmän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kysyjiä. Puhuja puhun tämän ECRn varjoesittelijän herra Kamalin puolesta. Hän pyytää anteeksi, että ei voi olla paikalla. Hän ovat hänen kommenttejaan, koska aloitan itse mifi direktiivin parissa. Ehkä ymmärrättekin tämän, kun tämän kanssa etenemme, ottaisimme esille neljä asiaa tänään joistakin niistä on jo tänään puhuttu. Ensinnäkin, miten MIFIDin viivästyminen tähän vaikuttaa, en, sitten tuottohistoria ja sitten erilaiset vaihtoehdot uusit rahastoille ja sitten tietojen vaihto dire, äh, äh johdannaista. Komissio on puhunut yhden vuoden viivästymistä, ne tulee MIFID-vaatimuksiin ja ehdottaisin, että tämä kyllä tulee vaikuttamaan BRICS-tuotteihin, kun ajatellaan investoijia, suojasääntöjä, ja vaikkakin viivästäminen on vält- välttämätöntä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että TRIPS-asiakirjan valmistaminen ei saa kaikkia tarvittavaa tietoa käyttöönsä, jotta saadaan aikaan täydet avaintiedot, jotka liittyvät MIFID 2 tässä aikarajassa, joten arvostaisimme jonkin verran selvennyksiä ja ajatuksia siitä, mitä Esmalla, Evlevillä ja komissilla voi olla tämä viivästymisen vaikutuksista ja miten tätä voidaan sitten lieventää ja välttää vaikeuksia jota voi syntyä. Toiseksi haluaisin ottaa esille sen, että tuottohistoria pitäisi ottaa mukaan koko tähän performance-skenaarioon. Ja niin kuin Sirpa äsken sanoi, meillä on hiukan erilainen lähestymistapa tässä. Olemme iloisia oikeastaan siitä, että molemmat yksiköt miettivät sitä, että tuottohistoria otettaisiin mukaan. Tästä puhuttiin paljon tasolla yksi ja nyt se on siirtynyt sitten tasolle kaksi. MEPit varmastikin eri puolueista ovat saaneet paljon palautus, palautetta sekä markkinatoimijoilta että kuluttajilta, jossa todetaan, että tuottohistoriatietojen puute voi olla varsin haitallista. ECR puoltaisi sitä, että toimitaan yhdenmukaisella tavalla. Ymmärrämme, että täytyy ottaa huomattavat aikarajoitukset huomioon. Tässä ei voida valita sitä, mistä ilmoitetaan, ja pitäisi olla vain yksi piire, jonka pohjalta tehdä päätös, mutta on kuitenkin meistä tärkeää, että voi saada tietoa rahastojen hallinnoinnista ja tuottohistoriasta sitä ei aina ole helposti saatavilla muualta. Sitten kun siirrytään moninaisiin investointivaihtoehtoihin ja uusiin markkinoihin, vaikkakin on sopimus siitä, että PRIPS-asiakirjasta tulisi tällainen yleisasiakirja sijoittajille ja YSITS 5 poikkeus vuoteen 20 saakka myönnetään uusits rahastonhoitajille. Näin varmistetaan markkinoille sopeutuminen ja näin voidaan käyttää varoja myös uusit äh, tietoasiakirjat. Olemme kuitenkin huolissamme tason kaksi toimintaan. Ensinnäkin vara- varaisuuden hoitajat voivat vapaaehtoisesti valita FRIPS-asiakirjan, koska ajatellaan, että on tunnetaan huolta siitä, että prips asiakirja hyväksytään ja tämä poistaa koko poikkeusluvan ja näin voi haitata teollisuutta. Arvostaisimme, jos kuusimme kantoja tästä asiasta. Vielä lopuksi pyytäisin hiukan selvennystä eh, tiedonvaihdosta johdannasten parissa ja miten tämä vaikuttaa tasoon kaksi. EDT eivät täytä prips vaikumuksia niitä käsitellään MIFID-lainsäädännöstä sitten, että otetaan mukaan kauppapaik- poliitikkoja pidettäisiin tuotteiden valmistajina, siksi he joutuisivat laatimaan KID-asiakirjoja. Markkinat ovat ilmaisseet hämmästystä tästä asiasta ja ECR haluaisi keskustella näistä kysymyksistä. Thank you, Kay. Um, for the... Kiitoksia, Kay. Sitten liberaaliryhmästä. Peter, ole hyvä. Yeah. Well, I, I... Kiitos puheenjohtaja. Voi vain toistaa, mitä on sanottu tästä investointioptiosta, mitä tulee sen avoimuuteen. Teollisuus tarvitsee selkeän vastauksen liittyen kittiin. Mitä tulee näihin toimintaskenaarioihin, se oli iso asia edellisellä vaalikaudella. Minä henkilökohtaisesti olen avoimempi tälle vaihtoehdolle, olettaen, että se pysyy selkeänä yksinkertaisena ja että siinä olisi tällainen sekoitus eri skenaarioita ja tämä voisi olla mielestäni hyvä vaihtoehto. Thank you. I don't see... Kiitoksia. En näe nyt ketään puhujaa paikalla Guessa tai Vihreistä, joten sitten voitte vapaasti pyytää puheenvuoroa. Markus Ferber. Ja vielen dank. Kiitos ja kiitos myöskin tilannekatsauksesta. Pahoittelen, että tässä en puhu englantia, mutta onhan täällä tulkit paikalla. Minulla on tässä eh, riski tilanteen kustannusten asiakirja edessä. Olen tutustunut siihen huolella ja lähettänyt myöskin kirjallisia kommentteja ja lähden niistä liikkeelle. Erityisesti asia on tässä sijoittaja avaintitoasiakirjassa e, tärkeä e, yksityiskohta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että loppukäyttäjät, ja juuri heistä, erityisesti on kyse, loppukäyttäjät eivät välttämättä e, pysty arvioimaan sijoitustuotteen riskiä. Joko riskiä aliarvioidaan huomattavasti tai sitten päinvastoin. Sitä painotetaan liikaa. Ja kysymys kuuluukin, miten kuluttaja osaisi tehdä oikeaan tietoon pohjautuvia päätöksiä ja mitä indikaattoreita tulisi tällöin käyttää. Mielestäni seuraavia kriteereitä tarvittaisiin indikaattoreissa. Ensinnäkin, mikä on indikaattorin perusviesti, pääviesti? No, mielestäni, miten suuri on todellinen tappion riski? Olisi erittäin tärkeää, että yhdessä kohtaa tämä asia selkeästi esitettäisiin siten, että ihan tavallinen Matti Meikäläinenkin ymmärtäisi asian lukiessaan tämän asiasta on tehty tutkimuksia, eh, mutta eh, tällöin tulee erityyppisen sijoitustuotteiden oltava vertailukelpoisia keskenään. Riskiindikaattorin tulee olla myöskin riippumaton Eli ei olla missään yhteydessä tämän tuotteen laatijan tai tekijän ja toisaalta on oltava mahdollista, että kuluttaja voi katsoa, miten tämä riskindikaattori on muuttunut ajan kuluessa. Esimerkiksi ostovaiheessa ehkä tilanneanalyysi on erilainen kuin vaikkapa parin vuoden päästä. Ja mehän tiedämme, että normaali asiakkaat, vähittäisasiakkaat yleensä pyrkivät sijoittamaan pitkällä aikavälillä ja heidän tulee voida seurata tilanteen kehitystä. Eli tällaiset kriteerit olisivat hyödyllisiä. No te totesitte, että markkinariskikomponentti otettaisiin tähän mukana ja siinä tämä äm, heilahtelu huomioitaisiin ja huomioitaisiin myöskin kokonaistappiotilanne. No ehkäpä mielenkiintoinen äh, tieto, kun äh, tarkastelee lyhyen aikavälin pörssien heilahtelua, mutta en ole varma, onko sitä hyötyä pitkä pitkällä aikavälillä eh, yksittäiskuluttaja ajattelee, Eli tällainen eh, luottoriski, markkinariski, eh, komponentti, ainakin tässä taulukkomuodossa asia jää hieman epäselväksi. 1-7 skaala on varsin karkea vielä, koska kolmosen, nelosen, kakkosen, kolmosen välinen ero jää hieman epäselväksi ja riippumattomuutta indikaattorin osalta ei myöskään näin voida taata. Eli kysyisin, olisitteko valmiit tukemaan sen tyyppisiä indikaattoreita, joita itse tässä ehdotin, ja miten ne voitaisiin huomioida? Kiitos. Thank you. Uh, Nina. Kiitoksia, Nina Gale. Uh, to echo everybody else, thank you for the presentation. Olen äh, samaa mieltä muiden kanssa. Äh, kiitokset ähm, esityksistä. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä äh, lainsäädäntö investoijien suojelemiseksi ja myös osana se ja muuta. Jos me haluamme enemmän investointia ja investointituotteisiin, niin silloin on tärkeää, että investoijat voivat luottaa näihin tuotteisiin. Ja silloin tässä ei saa olla mitään piilokustannuksia. Eli tämän investointituotteen täytyy olla avoin. Ykköstason lainsäädännössä nämä asiat hyvin selkeästi otettiin jo huomioon, joten on tärkeää, että näin tehdään myös kakkostasolla. Ja että sektori sitten noudattaa tätä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että säännöt ovat vesiselvät. Meillä on tiettyjä huolenaiheita tiettyihin lähestymistapoihin näissä skenaarioissa, jossa on kysymys investointien saamasta tuotosta – tähän jää hieman liikaa joustavuutta näille tuottajille valita ylioptimistisia skenaarioita ja meidän täytyy pyytää, että tätä pitäisi hieman muuttaa niin, että tässä kun valitaan näitä äh, skenaarioita, että tämä ei olisi näin kuvailevaa. Se, mitä pidän äh, PRIPSissä hyvänä on se, että kaikki nämä säätelykustannukset olisivat näkyvissä, koska monet kustannukset ovat kuluttajilta täysin piilossa, kuten esimerkiksi siirtokustannukset. Joten olisiko mahdollista laatia tämä kuluttajille tällainen esite, joka olisi mahdollisimman selkeä ja ehkäpä näiden kustannusten pitäisi olla enemmänkin tällaisia ähm, selkeitä lukuja enemmänkin kuin prosentteja. Ja se, että ähm, monet ovat sanoneet, että ovat huolissaan näistä kustannuksista ja niiden avoimuudesta, mutta jos me katsomme, mitä tehdään äh, muualla, äh, muissa direktiiveissä, niin on hyvin tärkeää, että meillä on hyvin selkeä informaatiota kustannuksista – Eh, ilman, että kuitenkaan tulee liikaa informaatiota. Millä tavalla voimme vähentää eh, kustannuksia ja millä tavalla me voisimme paremmin tavallaan eh, pilkkoa näitä kustannuksia avoimuuden parantamiseksi, koska nimenomaan nämä vähittäisinvestoijat ovat niitä, joita nämä rahoitustuotteet kiinnostavat. Thank you. Kiitoksia. Nyt en näe ketään muuta. Gabriel Bernardino saa puheenvuoron. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikista kommenteista ja ongelmanasettelusta. Meille on todellakin tärkeää olla tänään paikalla ja ymmärtää, missä tällaisia ongelmakohtia saattaa olla. Haluaisin käydä läpi näitä kysymyksiä. Mm, ensinnäkin aikataulusta. Tästä viittasitte tähän ja puhunkin tästä aivan nyt suoraan. Pidämme kiinni tästä aikataulusta. Se on ihan varma asia. Meillä on jo kaikki valmiina. Työtä tehdään yhteiskomitean tasolla. Sitten kolme johtokuntaa, kolme viranomaista, jotka pystyvät väittämään tämän asiakin, nämä asiat komissiolle maaliskuun loppuun mennessä. Tämä on pyrkimyksemme ja siitä pidämme kiinni. Mitä tulee sitten performanssista ja eri skenaarioista, tässä tuli kysymyksiä, niin varmastikin tarkastelemme sitä, sellaista mitä jos tilannetta. Otamme tähän kolme erityyppistä skenaariota, jotka tulevat erilaisista tulevaisuuden odot teistä käsin ja tietysti tähän menee hiukan aikaa hienosäätöä varten. Sitten tuli yksi perustelu, joka liittyy konsulta, joka tuli sille konsultaatiossa ja tekin tämän otitte esille muutamissa puheenvuoroissa. Ehkä liiallinen jousto, jota on otettu tähän mukaan. Voin kertoa, että olemme ottaneet tämän asian huomioon kuulemiskerroksen jälkeen ja nyt työstämme näitä kolmea erityyppistä skenaariota menemme tällaista tarkemmasta suunnasta alemmalle tasolle, mitä tulee yksityiskohtaisuuteen, miten näitä eri skenaarioita voidaan laatia. Tällaisen haluaisimme mukaan tästä suoritu- tuotehistoriasta. Sitten performanssista paras suoritusperiaatteella. Tietenkin olemme samaa mieltä ja tunnemme sympatiaa sellaista argumenttia kohtaan, että paras suoritus ei anna mitään merkkejä tulevaisuudesta. Ei voi olla harhaanjohtava tällainen tuottohistoria. Siksi me mietimmekin, että haluaisimme kuulla juuri teidän näkemyksiämme ja haluaisimme ehkä yhdistelmän mahdollisesta tulevasta skenaariosta ja mukana on myös tietoa, puolueeton tietoa parhaimmista suorituksista, koska puhun nyt ihan rehellisesti tästä. Olemme kuulleet esimerkiksi sidosryhmiltämme sellaista, että ihmiset etsivät indikaattoreita parhaimmasta parhaimmista suorituksista. Ja joko, joko he eivät saa sitä tai he sitten, jos saavat, niin se ei ole koske todellisia tuottoja, reaalituottoja. Ja sitten ihmiset sotkevat tähän kustannukset ja muut joten me näemme tässä jonkin verran merkitystä, että nämä tiedot on todella hyvin esitetty. Ne perustuvat reaalituotolle, että vältetään siitä, että syntyy tilanne, jossa löydetään tällaista, kuluttajat löytävät tällaista tietoa, eivätkä sitten saa tarkkaan sitä käsiinsä. Haluan vielä korostaa, että tämä ei tietenkään ole peruselementti performanssista. Perus tuottoperformanssi liittyy juuri tähän tuottohistoriaan, jonka olen maininnut. Me vain pohdimme sitä, että ottaisiin tämä yhdistelmämuoto käyttöön, tämä vältettäisiin siitä, että tietoa on saatavilla. Meidän pitää todellakin ottaa tämä asia käsittelyyn ja hoitaa se kuntoon. Mitä tulee moni-sijoitusvaihtoehtoihin? Tämä on tärkeä kysymys ja pitää löytää myös ratkaisu tähän sääntelyteknisissä standardeissa. Me laadimme näitä siinä mielessä, että yritys, joka on vastuussa tuotteesta, heidän pitää antaa tiedot myös näistä TRIPS-avainkirjoista tietoasiakirjasta. Jos joku yritys myy kahden tyyppisiä rahoitus, investointirahoituksia, niin tämän yrityksen vastuulla on antaa asiakkaalle tietoa eri rahastoista, joihin heidän kohdallaan voi investoida. Tietenkin tähän liittyy myös kysymys siitä, miten tämä kaikki liittyy MIFIDiin ja sitten sijoitusrahastojen velvollisuus noudattaa uusisrahastolainsäädäntöä, mutta me todellakin uskomme, että loppujen lopuksi kuluttajan kannalta tärkeää on tiedot, joita hän saa silloin esimerkiksi kun vakuutuslaitos tekee investointiehdotuksen eri rahoituksiin. Pitäisi olla käytännönläheisiä tapoja täytäntöönpanna tätä kaikkea niin, että kun aikaa kuluu, päädytään sellaiseen tilanteeseen, missä kaikki avaintietoasiakirjat, joita aiemmin uusissa rahastoilla on laadittu, siirretään myös PRIPS-asiakirjoiksi, mutta ymmärrämme kyllä, että joitakin lainsäädäntökysymyksiä täytyy tässä suhteessa vielä pystyä ratkaisemaan. Sitten tuli muutama kysymys johdannaisista. Puhun nyt ihan suoraan tästä asiasta. Ihan alusta lähtien kuulemiskierroksella me olemme ottaneet huomioon sen, että Jordans pitää ottaa tähän mukaan. Tämä on käynyt ilmi mielestäni myös parlamentin käymistä keskustelusta. No mitä olemme tehneet eri konsultaatiokierrosten jälkeen? Olemme todellakin yrittäneet antaa yksityiskohtaisempaa tietoa, miten erityyppiset johdannaiset voivat täyttää raportointi kriteerit. Olen varma, että tässä lopullisessa RTS-asiakirjassa, jonka lähetämme komissiolle, sieltä löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa vielä. Tätä tietoahan on saatu näistä kuulemisistamme, mutta selvää tulee olemaan, että tämä otetaan mukaan ihan varmasti. Riskiindikaattoreista. Ja siitä, että olisi vain yksi indikaattori Korostaisin tässä jälleen yhtä asiaa, joka meidän pitää kaikkien ottaa huomioon. Me teemme tätä kuluttajien hyväksi. Tämän takia parlamentille olikin niin tärkeää suorittaa kuluttajatestauksia tämän tuotteen yhteydessä, ja näin olemme sitten tehneetkin. Yksi johtopäätöksistä kuluttajatestauksista on asia, joka liittyy juuri tähän. Nimittäin mm, jotta kuluttajat ymmärtävät, niin tarvitaan yksi ainoa indikaattori, eikä joukkoa eri indikaattoreita, joita ihmiset sitten eivät kunnolla ymmärrä, jotka pystyvät analysoimaan. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä on helppo tapa ottaa huomioon esimerkiksi markkinat ja luottoriskikysymykset yhtään indikaattorin ei ole helppoa, ei tietenkään ole helppoa. Mehän olemme testanneet varsin erityyppisiä metodologioita. Me uskomme, että metodologia, jota olemme käyttäneet ja jota nyt vielä hienosäädämme, se tulee olemaan avoin väline ja varmasti se ottaa huomioon volatiliteettikysymyksiä ja myös, myös maksimimenetykset, joita ihmisille voi syntyä tietyistä välineistä, sijoitustuotteista. Ja loppujen lopuksi tässäkin on tällainen äh, hyötymahdollisuus. Kaikkein tärkeintä on antaa jotakin sellaista kuluttajille, jota he voivat myös käyttää. Ja tämä kävi varsin selväksi kuluttajatesteistä ja meidän todellakin täytyy ottaa tämä asia huomioon, kun teemme ehdotuksemme komissiolle myöhemmässä vaiheessa. Me jatkamme tämän indikaattorin pohjalta yhdestä seitsemään luokkaa. Tietysti pureudumme tarkemmin metodologian, haluamme selkeämpää, seurattavampaa metodologiaa, miten eri riskit otetaan huomioon, mutta uskomme, että avoimuuden nimissä ja kuluttajien ymmärtämisen vuoksi tämä on ainoa tapa edetä. Sitten kustannuksista ja miten ne voidaan vähentää tuotosta. Haluaisin vain vahvistaa, että aiomme ottaa mukaan sekä rahamäärät että prosenttiosuudet. Tämä kysymys esitettiin täällä, mutta siihen on selvä vastaus. Ja haluamme, että kustannukset ovat varsin konkreettisia. Meillä on kokonaiskustannusindikaattori. Tästäkin tuli kysymys yhdeltä MEPiltä. Sitten kumulatiiviset kustannukset, siitäkin tehdään kustannusindikaattori, on koottu yhteen kaikki eri kustannuserät. Joten tässä taisin käydä suurimman osan ainakin näistä kysymyksistä läpi. Kiitos. Thank you. Uh, no, I... Kiitoksia. Vain yksi kysymys, Gabriel, jotta ymmärtäisin, mitä sanoit johdannaisista puhuit suuremman määrän yksityiskohtia. Viittasitko siihen mahdollisuuden, et, mahdollisuuteen, että olisi tällainen sopiva avaintieto asiakirja juuri näitä varten? Mä voisitko hiukan tarkemmin vielä kertoa tästä? Ja. The idea in that... Niin, meillä on, äh, tapaami, meillä on tapaamisia vielä tällä viikolla ja meillä on tarkoitus äh, käydä tätä ihan peruskeskustelua avaintietoasiakirjoista ja pripseistä. Ja miettiä myös sillä tavalla, miten nämä eri johdannaiset voisivat täyttää nämä kriteerit, joita tuossa on. Eli meillä ei ole erilaisia kidejä, mutta kuitenkin tähän tulee paljon selityksiä ja yksityiskohtia, millä tavalla erilaiset johdannaiset ja niiden ongelmat liittyvät näihin avaintietoasiakirjoihin. Ymmärrän. Ja sitten komissio vuorossa. Thank you. Kiitos. Aikataulusta ensin. On hyvä merkki, että olemme kaikki sitä mieltä, että aikataulusta tulee pitää kiinni ja komissio tulee tekemään parhaansa ja voitavansa. Esimerkiksi eh, näitä hallinnollisia asioita, esimerkiksi käännös kysymykset, että ne saadaan hoidettua niin hyvin ja nopeasti kuin mahdollista, jotta sitten teille jää aikaa asian tarkasteluun. Mitä tulee interventivaltuuksiin hyvän osalta? Tässä on tarkoitus edetä niin pian kuin mahdollista. Ja ESMA valtuuksien osalta paljon tässä riippuu sitten MIFIRin tasojen yksi ja kaksi eh, menettelystä. Eli tätä en voi mennä kommentoimaan lähemmin, mitä tulee eh, sosiaalis- ja ympäristöstandardien mandaattiin. Olemme sitä juuri laatimassa ja se tullaan näille kolmelle viranomaiselle esittämään ja lähdemme siitä, että ne sitten eh, konsultoivat sitä laajasti ja käyvät läpi olemassa olevat standardit ja tämän jälkeen sitten ottavat yhteyttä meihin mahdollisten ohjeiden myötä ja OECD-standardeihin viitattiin, varmasti ne tullaan huomioimaan. Yhteys MIFIL ylipäätään meidän analyysimme mukaan brief voi edetä omaa tahtiaan meidän mielestämme sen ei tarvitse eh, jäädä jälkeen sen takia, että eh, mihin asian käsittelyssä on viiveitä ja näinkin saataisiin ja asetus myöskin. Ja vaihe kaksi meidän mielestämme on tältä osin ihan riittävän selvä. Muutama sana ehkä vielä KIDin sisältöpuolesta. No, se on eh, viranomaisten käsittelyssä parhaillaan mutta muutama sana kuitenkin. Ensinnäkin tuottohistoria. Katsoisimme, että tarvitaan selkeitä skenaarioita kuluttajalle joiden pohjalta jonkinlainen eh, käsitys eh, tulevasta kehityksestä saattaa olla mahdollinen. No tuottohistoria ei välttämättä tähän liittyen ole hyödyksi, mutta kyllä tuottohistoriakin tulee huomioida, kun näitä skenaarioita kehitellään. Ja tämä on sitä työtä, mitä nyt eh, viranomais, nämä kolme viranomaistahoa juuri parhaillaan tekee. Ja sitten johdannaisista meidän mielestämme ne kyllä kuuluvat BRIPSin, ei erityispoikkeusta esitetä, mutta on katsottava, miten tämä käytännössä hoidetaan, jotta tietoja ei tarvitse koko ajan uudistaa, päivittää, eikä synny näin liiallista taakkaa. Mutta tähänkin varmasti arvoperiviranomaiset löytävät ihan järkevän ratkaisun. Ja sitten tällainen multi-option tuotevaihtoehto, no nyt ollaan siirtymävaiheessa ja sitten siirtymäkausi on olemassa, se on hieman pidempi kuin ajateltiin, mutta toisaalta on pidettävä huoli siitä, että kaikki mitä Pripsekidissä on mukana on vertailukelpoista, niin kuin kollega totesi. Yhdistelmä tuotteen osalta on mahdollista, tulee olla mahdollista saada samat tiedot kuin mitkä esitetään kidissä. Eli tällä tavalla tuotteen tulee tulla täysimääräisesti ja kokonaan katetuksi. Tämä on meille tärkeä asia. Kiitos. We have... Kiitoksia. Nyt on vielä hiukan aikaa, jos esittelijä tai virkaa tekevä esittelijä tai eli haluat vielä keskustella, niin on pari minuuttia lisäselvennyksiä varten vaikka, eikö? No hyvä. Thank you for being here, for your... Kiitoksia, että tulitte eh, kertomaan työn etenemisestä ja esityksestänne ja tästä aikataulusta. Ja kiitän tästä työstä, jota te teette, jotta voidaan paremmin arvioida erityispiirteitä tietyissä rahoitustuotteissa mukaan lukien johdannaiset. Odotamme jo mielenkiinnolla konkreettisia ehdotuksia, jotta voimme paremmin vielä niihin tutustua. Ja muun osalta tämä oli mielestäni hyvää, hyödyllistä keskustelua. Kiitos. So we make it... Sitten pieni keskeytys. 11.15 saakka. Silloin virallinen kuuleminen kuulemme EVLEV, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomais laitoksen puheenjohtaja ehdokasta.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 Dear colleagues, I think that... Hyvät kollegat, nyt varmaan voidaan taas alkaa. Kohdassa seitsemän esityslistalla Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPan uuden toimitusjohtajan nimittäminen. Tänään on julkinen kuuleminen. Tämä liittyy toimitusjohtaja nimittämiseen. Kyseessä on avoin valinta, menettely. Fausto Parenta, tuota, toitamme hänet tervetulleeksi Ekon valiokuntaan. Hänet on valittu val, jopa valvojan neuvostossa tätä tehtävää varten. Ja kuten te tiedätte, hänen nimit vielä parlamentti joutuu vahvistamaan tämän nimityksen, joten tämän takia Ekon tämän kuulemisen järjestää valitun ehdokkaan kanssa. Tänä iltapäivänä äänestämme mietintöluonnoksesta vahvistaen Fausto Parenten nimittämisen. Tätä käsitellään täysistunnossa ensi maaliskuussa. Tervetuloa herra Parente. Nyt saatte puheenvuoron <laughs> viiden minuutin johdantoanne varten ja sen jälkeen meillä on kysymyksiä ja vastauksia. Thank you, Mr. Chairman. Dear... Kiitos puheenjohtaja. Arvon ekovaliokunnan jäsenet, aluksi toteaisin, että on kunnia olla täällä tänään täällä talossa, jossa edustan suoraan kansalaisia. Muutamalla sanalla hieman virastomme haasteista ja sitten omista tehtävistäni. Jopa tehtävä on saada aikaan tehokas valvoa viranomainen. Meillä on kolme pääpainopistettä tuleville vuosilla. Ensinnäkin valvonnan yhdentämisen kehittäminen ja ennaltaehkäisevä kuluttajasuoja, sen vahvistaminen ja sitten taloudellinen vakaus ja todellakin tämä ensimmäinen tavoite pyrkii lisäämään johdonmukaisuutta eri menettelyjen välillä. Nyt ei enää niinkään keskitetä sääntelyyn, vaan pikemminkin valvontaan. Ja tärkeää on saada aikaan yhtäläinen turva kaikille vakuutuksen ottajille. Tässä on paljon jo tehtykin, mutta tehtävää on vielä jäljellä myöskin. Ja meillä on välineet tälle kaikkeen olemassa. Ensinnäkin meillä on käsikirja, jota valmistellaan, ja sitten vertaisarviointi ja jopa erityisrooli, kun se esittää riippumatonta palautetta kansallisille valvoville viranomaisille niiden käytänteissä se on sinällään eh, erikoisluontoinen, että se mm, todellakin tuo selvää Euroopassa lisäarvoa ja mahdollistaa sen, että olemassa olevia välineitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla ja että parhaat käytänteet ja tiedot niistä leviävät mahdollisimman laajalle. Ja toinen painopistealue kuluttajansuojapuoli. Kuluttajien luottamus pyritään palauttamaan. Se on edelleenkin tärkeä tavoite ja vaatii ilman muuta sitä, että valvontatoimet ja markkinoiden käytäntösäännöt saattaa kunnolla täytäntöön. Ja tähän tarvitaan hyvää tuotehallinnointia ja hyvin säänneltyä välittäjiä, jotka huomioivat kuluttajien tarpeet ja toisaalta toimijoiden ja mahdollisten toimijoiden tulee olla riittävän hyvin perillä asioista. Ja jotta tähän kaikkeen päästään, mm, olemme lähteneet näitä seikkoja kehittämään ja työtä on kehitettävä. On esimerkiksi pyrittävä siihen, että suhteellisuusperiaate toteutuu ja on myöskin harmonisoitava sääntöjä, vaikka toisaalta samanaikaisesti ymmärrettävä ja kunnioitettava myöskin eroavaisuuksia, joita eri kansallisilla markkinoilla ja jakelukanavilla on ja pääjohtoliivani liittyy siihen, että kuluttajien tarpeet tulee huomioida ja tyydyttää ja se on ytimessä silloin, kun mietitään ja kehitetään vakuutustuotteita sellaisia, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajalle ja toisaalta johtavat siihen, että vakuutusmarkkinat kehittyvät oikeaan suuntaan. Ja sitten markkinatilanne, se on haaste ilman muuta, koska markkinaolosuhteet heilahtelevat ja stressitestejä on kuitenkin jo läpiviety ja se on hyvä, koska tällä tavalla haavoittuvuus ja riskit saadaan selville ja tältä pohjalta on tarkoitus vielä jatkaa. Meillä on yhteinen tietokanta Eh, vakuutussektorilla, joka mahdollistaa eh, paremman koordinoinnin ja paremmat seurantatoimet, joihin kansallisten viranomaisten on mentävä. Ja on muitakin tärkeitä hankkeita. Mainitsisin näistä esimerkiksi maksu kykyisyys kakkosen Solvency 2 ja sitten henkilökohtaisten yksinkertaistettujen yleiseurooppalaisten eläketuotteiden PPn kehitys. Varsin moninaisia hankkeita on käynnissä ja EUPAN on muututtava, mukautettava työskentelytapojaan, jotta tähän päästään ja itse olen valmis näihin muutoksiin ja on katsottava, miten nämä strategiat sitten eh, saatetaan osaksi päivittäistä toimintaa. Minulla on pitkäaikaista kokemusta eh, varsin monimuotoistenkin hankkeiden hallinnoinnista. Olen ympäristökysymysten parissa toiminut pitkään ja minulla on varsin selkeä eurooppalainen ajattelukehys. Ilman muuta tuen ja kannatan eurooppalaista ajatusta. Ja IDD-direktiivineuvottelut mahdollistavat sen, että voin olla eri Euroopan toimielimin läheisessä yhteydessä ja tällä tavalla toivottavasti voin parantaa omaakin ymmärrystäni eurooppalaista päätöksenteosta. Ja minulla on myöskin ilman muuta hallinnollisen toiminnan vaativaa kapasiteettia. Ja on suuri kunnia voida palvella eurooppalaisia elimiä ja jos minut nimitetään tehtävään, pyrin luomaan varsin vahvan valvovan viranomaisen, joka nimenomaan keskittyy Euroopan kansalaisten etuihin ja tehän täällä kansalaisten ääni olette ja näin ollen tulen olemaan yhteydessä teihin säännöllisesti ja päivittämään asioiden kulkua suoraan teille aina kun tarpeen on. Kiitos. Kiitoksia herra Parente. Sitten ensimmäisenä Urko Paltz. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, herra Parente, että olette täällä tänään. Minulla on kaksi kysymystä teille Nähtävästi meillä on vielä mahdollisuus lisäkysymyksiäkin esittää. Herra Parente, te olitte osa SEOPS-rakennetta, ja, joka on ollut edustettuna EOPassa alusta alkaen. Millä tavalla te voisitte selkeästi sitten tavallaan uusin silmin toimia tässä uudessa roolissa EOPan pääjohtajana? Ja miten te toimitte niin, että huomioidaan myös parlamentin edistäminen ja e, että vahvistetaan lainsäädännöstä mandaattia liittyen esimerkiksi e, laaja suhteellisuus. Toinen kysymys. Useiden vuosien ajan olette työskennelleet Italian e, edustajana. Mitä Solvensi kakkosesta miten se tulee vaikuttamaan äh, vakuutusyrityksiin äh, ja avautuvatko vakuutusmarkkinat? Oletteko te sitä mieltä, että Solvensi 2, joka on hyvin monimutkainen äh, lainsäädäntöpaketti, että sen pitäisi toimia nykyisessä muodossaan ja että lainsäädäntö säätäjien pitää sitä pitää kiinni? Kiitos. Thank you, Mr. Balz. Uh, Kiitoksia, herra Balz. Ensimmäisestä kommentistanne sanoisin, että olen tehnyt työtä kansainvälisissä piireissä vuosia eri tehtävissä. Olen johtanut erilaisia työryhmiä, ei jopa tasolla ja selvästikin minulla on tällainen eurooppalainen tapa asioihin, lähestyä asioihin. Olen aina pyrkinyt löytämään ratkaisuja kokoamaan eri kannat yhteen eu etujen mukaisesti. Uskon, että kaikki kollegani voivat tässä tukea sitä, mitä sanon, joten en varmasti olen riippumaton. Tietysti tehtäväni on muuttaa ei jopa strategiaa tässä toiminnassa selvällä mandaatilla, joka on tullut parlamentista johtokunnalta, joten en oikein ymmärrä, miten tässä mielessä voitaisiin minua arvostella. Sitten toinen kohta. Luonnollisesti meidän pitää, täytyy uudelleen tarkastella, uudelleen tarkastella, tarkastella tilannetta. Mikään projekti ei ole täydellinen. Solvenssi 2 kehitettiin ja nyt muutaman vuoden jälkeen meillä on jo sellainen kuva, että joissakin tapauksissa on liian monimutkainen. Jaan täysin tämän huolen, joka on tullut viime aikoina esille. Meidän pitää ottaa tämä huomioon, kun tarkastetaan solvenssia, mutta toivon kuitenkin, että tätä täytyy nyt soveltaa ja sitten katsoa, mit, missä voidaan tätä järjestelmää vielä yksin yksinkertaista. Tämä on avainhanke, jota pitää työstää seuraavan kerran, kun tarkistetaan se kakkosta. Lisäkymys, olkaa hyvä. Voisitteko te hieman puhua enemmän tästä suhteellisuudesta? A number of things. Suhteellisuudesta on jo tehty eri asioita, joita tulee ilmoituspuolen raportointiin. Tietysti jatkossakin asian parissa pitää tehdä työtä. On selvää, että suhteellisuus ei tarkoita sitä, että ei mitään tehtäisi, vaan todellakin meidän tehtävämme on löytää niitä alueita, joita voidaan kehittää eteenpäin suhteellisuuskysymyksen alaisuudessa. Tämä on avainkysymys meille, koska tämä näkyy myös esimerkiksi kuluttajasuojakysymyksessäkin, koska meidän pitää välttää sellainen tilanne, että kaikki tavallaan äh, siirtävät isoimman ryhmän leiriin. Paljon jotakin on tehty raportoinnin kohdalla mutta, ja samoin hallintopuolella jotakin on tehty, mutta vieläkin kyllä tilaa lisäkehitykselle on. Sanoisin, niin, että mikään ei alusta lähtien voi olla täydellistä. Nyt meidän pitää jättää tämä Solvessi 2 ympäristö ja oppia siitä, miten sitä on käytännössä täytäntöönpantu ja löytää ne alueet, joilla tätä järjestelmää voidaan vielä kehittää. Meidän pitää kuulla tässä asiassa sidosryhmiä, meillä on kaikki välineet tätä varten ja sitten me tulemme asiaa käsittelemään. Olen sitä aivan vakuuttunut. Eh, eh. Kiitoksia Elisa Ferreira. Yes, um, Mr. Kiitos siitä, että pääsitte tänne. Puhun englantia tässä vuoropuhelun helpottamiseksi. Katsoisin, että nyt todellakin eletään varsin mielenkiintoisia, vaikka ehkä myöskin vaarallisia aikoja. Jopa vaikka se on melko uusi ja nuori instituutiona – Se on kuitenkin kehittynyt talousarvionsa osalta. Eli tässä on osattava tehdä valintoja ja tästä esittäisinkin kysymyksen. Jos on valittava, tehtävä valintoja, niin minkä tyyppisiä ne jopa osalta olisivat teidän mielestänne? Ja miten kuluttajasuojakysymykset tässä yhteydessä sitten voidaan huomioida? Toisaalta sitten meidän on vahvistettava eri tahojen välisiä yhteyksiä ja linkkejä, eri valvovien tahojen välisiä yhteyksiä, koska rahoitusmarkkinoilla nämä toimet eivät ole täysin erillisiä toisistaan. Ja kysyisinkin, miten tämä on tarkoitus johdonmukaisesti hoitaa, kun tätä valvontapuitteistoa tarkastellaan jopa osalta ja muiden toimijoiden osalta. Ja sitten Säästäjän kannalta on tärkeää ymmärtää ähm, vakuutusmarkkinoiden riskit ja esimerkiksi tämä PEP-tuote ähm, äh, se olisi sellainen, että siihen voisi luottaa, että todellakin tässä alhaisen korkotason ähm, tuotteessa voisi olla turvallisin mielin sen suhteen, että säästöt ovat tallessa. Mitä te tästä voitte sanoa? You, you are right. Kiitoksia. Olette oikeassa. Nämä ovat haastavia aikoja koko rahoitusjärjestelmässä tällä sektorilla. Meidän pitää priorisoida työtämme, mutta tietysti priorisointi alkaa kuluttajasuojasta varmastikin, koska mehän kaikessa työssämme otamme huomioon kuluttajasuojan ja eurooppalaiset kansalaiset ja vakuutusten ottajat. Joskus lisätoiminta tarvitaan, jos budjetti ei riitä kaikkeen siihen, mikä meistä on välttämätöntä. että Tässä mielessä haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen antamasta tuesta budjetin kautta viime aikoina. Toivottavasti tämä jatkuu, mutta kuitenkin meidän pitää tulla toimeen vähien varojen kanssa aina, koska se on välttämätöntä, että voi olla tehokas, joten priorisointia tarvitaan. Meidän pitää äh, streamlinata eri menettelytapoja, optimoida niitä, mutta kuluttajasua edelleenkin on avainkysymys ja tulee pysymään sellaisena. Täytäntöönpano tulee olemaan tässä hieno mahdollisuus toimia ja meidän pitää saada aikaan hyvä asiakirja, hyviä sääntöjä ja sitten varmistaa alan valvonta, niin kuin olemme aikaisemminkin tehneet. Tarvitaan temaattisia tarkastelu ja valitaan kaikkein tärkeimmät aiheet mahdollisimman älykkäästi ja näin mahdollistetaan parempi suoja vakuutusten ottajille. Sitten mitä tulee muihin valvontaviranomaisiin ja toisiin toimielimiin, näen, että yhteiset komiteat toimivat hyvin. Minä itse johdin rahoitusrypäs komiteaa ja on vain tarve lisätä edelleen yhteistyötä, mutta minä tiedän, että hyvä yhteistyöshenki on jo olemassa. Meidän pitää vain kunnioittaa toisiamme, ottaa eri alojen erot huomioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me voisi edelleen kehittää yhteistyötämme. Mitä tulee PETSEihin, yleiseen henkilökohtaiseen eläkerahastoon, tämä on hieno tapa kehittää tässä asiassa todellisia sisämarkkinoita. Nythän rajatylittävää toimintaa ei ole kovinkaan kehittynyt tällä hetkellä. On lähinnä kansallisia markkinoita olemassa sen sijaan, että olisi tällaiset sisämarkkinamarkkinat. Tämä tulee olemaan tilaisuus edelleen kehittää tätä mahdollisuutta ja lisätä mahdollisuuksia valinta, valinnanvaraa kuluttajille, mitä tulee heidän valitsemaansa eläkejärjestelmään. Tämä on hieno asia. Nyt tämä julkinen kuuleminen on meneillään. Tulemme ottamaan huomiot sidosryhmien kannoista. Teemme työtä asian parissa ja tämä työ jatkuu. Kiitos. Thank you, Kate Wim. Kiitoksia Kay Swinburne. You and welcome. Um... Kiitos ja tervetuloa. Kollegani professori Lokke kysyi teiltä jo aikaisemmissa kuulemisissa useita kysymyksiä. Haluaisin ihan yleisellä tasolla keskittyä ähm, valvontaviranomaisten rooliin. Ja sen jälkeen äh, kun ESAT perustettiin, valvontaviranomaiset perustettiin, olemme hyväksyneet hyvin paljon lainsäädäntöä ja valvontaviranomaiset äh, ovat laatineet kaikenlaisia sekundäärisiä sääntöjä. Mikä on komission rooli? Se on myös meille huolenaiheena. Sen lisäksi myös se, millä tavalla tämä yhteistyö toimii parlamentin kanssa. Tämä tällainen kolmenvälinen keskustelu on hieman ongelmallista. ECR pitää erittäin tärkeänä kakkostason demokraattista ulottuvuutta, ja jatkuva vuoropuhelu valvontaviranomaisten ja Euroopan parlamentin kesken on hyvin tärkeää. Kuinka te henkilökohtaisesti aiotte varmistautua siitä, että ei opa täysin on mukana parlamentin kanssa toteuttaessaan kakkostason toimenpiteitä? Ja sitten vielä yksi pieni lisäkysymys teidän kansallisen kokemuksenne myötä, miten voitte varmistaa se, että johdonmukaisesti esimerkiksi solvensi kakkostoimenpiteitä täytäntöön pannaan kansallisella tasolla? Ähm, Kiitos. Ensinnäkin on ihan selvää, että tarvittaisiin toissijaista lainsäädäntöä koska kaikkia yksityiskohtia ei voida tason yksi kautta hoitaa. Tämä on melko itsestäänselvä asia. Toisaalta meidän on oltava vastuvelvollisia ja voitava prosessin eri vaiheissa kertoa eh, töiden kulusta jotta todellakin osoitamme, että huomioimme toiveenne ja huolenaiheenne. Ja näin on ymmärtääkseni tehtykin. Mutta aina kun tarpeen on, varmasti voidaan olla yhteyksissä toinen toisimme. Eli pidän selvänä sitä, että tämän tyyppinen vastuu meillä on ja meidän tulee kertoa teille selvästi siitä, eh, kuinka töissä edetään. Ja seuraava askel eteenpäin voisi ehkä liittyä yhteydenpitoon siinä vaiheessa, kun on saatu kähiteltyä vaihe yksi, taso yksi, jotta paremmin ymmärrettäisiin, mitkä eh, alat eh, ovat niitä kysymyksiä, Eh, joita on tarkasteltu ja minkä tyyppisiä eh, perusteluja eri säännöksiin liittyy ensisijaisessa lainsäädännössä. Ja tältä pohjalta sitten on mahdollista tason yksi lainsäädäntö kehittää. Itse katsoisin, että vuoropuhelua tarvitaan eh, kaikissa eri päätöksentekoprosessin vaiheissa tähän astihan menettely on ollut sellaista, että on tehty tason kaksi osalta ja ollaan yhteydessä komission silloin, kun näitä ohjeluonnoksia käsitellään ja meidän on ilman muuta huomioitava myöskin teidän toiveenne. Ja ehkäpä voitaisiin ajatella, että siinä vaiheessa, kun taso yksi kehitellään tai on kehitetty, saisitte kuulla meiltä, mitä kaikkea on tehty. Ja tällä tavalla sitten olisi helpompi ymmärtää, miten mennään yksityiskohtaisen täytäntöönpanoon sitten vaiheiden kaksi ja kolme myötä. Kysymys jonka esitetty liittyy Solvessi kakkoseen. Me olemme ihan samaa mieltä kuin maat, jotka ovat tätä asiaa kommentoineet, eli tässä on varsin radikaali muutos, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta tietysti myöskin epäilyksiä ja pelkoja. Todettiin, että olisi saatava selkeät ohjeet siitä, miten täytäntöönpano uuden järjestelmän osalta tulisi hoitaa. Ja hyvänä pidimme sitä, että Euroopan tasoiset suuntaviivat saatiin laadittua, vaikka joskus kritisoidaan sitä, että niitä on ollut liikaa, mutta kuitenkin niiden myötä on mahdollista esittää yksityiskohtaisiakin vastauksia varsin eh, monimutkaisissakin kysymyksissä. Muutoin eh, tilanne voisi olla vielä nykyistäkin monimutkaisempi ja hankalampi. Kiitoksia. Koora en näe, joten Jartsek, ole hyvä. Cora gave me a list seven questions, but... Kora antoi minulle 87 kysymyksen listaa, mutta otanpa niistä vain muutaman. Herra Karente, Karente, voisitteko kertoa, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät äh, opit, mitä te olette oppineet nykyisessä työssänne kuluneiden vuosien aikana ja mitä kokemuksia aikaisemmasta työstänne tuotte mukananne ei jopa työhön? Toisekseen, mitä muutoksia te tuotte päivittäisen EOPan hallintaan, jos ylipäätään mitään? Ja miten tämä päivittäinen EOPan hallinta, miten sitä voitaisiin teidän mielestänne parantaa? Ja sitten vielä viimeiseksi, mitkä ovat suurimmat sisäiset ja ulkoiset haasteet EOPalle tulevana viitenä vuotena? Thank you. Eh, as regard... Kiitos. Mitä tulee tuohon ensimmäiseen kysymykseen, tuon oman kokemukseni mukana, niin kaikkein äh, tärkein kokemus on ollut tämä viimeisen kolmen vuoden aikana tämä minun ähm, työni muutos. Meillä oli uudistus, joka mahdollisti sen, että ISVAPista tuli uudenlainen viranomainen ja olin vastuussa siitä, että johdin tällaista työryhmää, jossa oli eri tason johtajia Evasista, koko Isvasta ja Italian keskuspankista, koska siellä sekä pankki että vakuutusvalvonnat yhdistyivät. Se projekti, jota johdin, antoi mahdollisuuden tälle uudelle viranomaiselle käynnistyä uusin toimintatavoin ja prosessein ja voimavarat ja tehtävät jaettiin uusiksi ja koko organisaatio järjesteltiin uusiksi. Tämä kokemus on hyvin tärkeä, koska ei jopa on hieman samankaltaisessa tilanteessa. Me olemme kehittyneet ja tehneet hyvin paljon viimeisen viiden vuoden aikana Ei jopassa, mutta mutta nyt se, että siirrytään asetuksesta äh, säätelystä äh, valvontaan, äh, johtaa siihen, että meidän täytyy organisoitua eri tavalla ja ehkäpä myös kouluttaa hieman henkilökuntaa. Me olemme toimittaneet tai toimineet hyvin, mutta nyt siirrymme enemmän tuonne valvonnan puolelle, joten meidän täytyy hieman motivoida ja uudelleen järjestellä henkilökuntaa. Joten uskon, että tämä Italian kokemukseni voi olla hyvinkin hyväksi tälle työlle, tehtävälle työlle. Haasteista, ulkoisista haasteista, no, ne haasteet, jotka ovat vakuutussektorilla yleensä, ympäristö, ongelmat, talousongelmat, kaikki nämä ovat haasteita. Joten silloin ne ovat haasteita myös valvontaviranomaiselle. Me jatkamme stressitestien tekemistä, jotta voisimme ennalta tunnistaa stress, ongelma-alueet ja tuemme myös kansallisia viranomaisia, jotta ne ryhtyisivät toimiin niin, että voitaisiin välttää sitä, että markkinat, markkinatilanteet muuttuisivat ongelmallisiksi. Kuten sanoin, Solvensi 2 tuo mukanaan tällaisen tietokannan kaikille otetuille vakuutuksille ja sieltä pohjalta kykenemme vahvistamaan omaa kykyämme tunnistamaan vaikeimmat alueet, ongelmallisimmat alueet? I don't see GUE speaker, so... En näe ketään GUEsta, joten vihreiden vuoro. Sven. Uh, Tervetuloa ensinnäkin. Kiitoksia, että tulitte kokoukseemme tänään selvästikin pätevyytenne ja taustanne osoittaa, että olette hyvin valmistautunut tähän tehtävään. Kuitenkin roolimme tässä valiokunnassa vihreinä on aina ollut se, että tartumme vähän kriittisimpiin kysymyksiin. Älkää pitääkö tätä millään henkilökohtaisena syytöksenä. Tämä on meille tavallaan itse antamamme roolin näissä yhteyksissä kun neuvoteltiin loppuvaiheissaan Suomessa kakkosesta, näimme vahvaa toimintaa Italian hallituksesta, jotta saataisiin erityiskohtelua sinne. Mitä, nyt ottaisin näistä kaksi kysymystä. Kun oli kyse suhdannevastaisesta tai asymmetrisesta preemiosta, joka on tavallaan rahoitusasetusta vastaan jollakin tavalla, kun tiedetään vain, että markkinat liikkuvat yhteen suuntaan ja, ja on tämä, eikä toiseen suuntaan ollenkaan, silloin vahvaa painostusta tuli Italian hallitukselta, mitä tulee tähän suhdannevastaiseen preemioon niin siinä muodossa kuin se nyt on. Ja toiseksi, erityisesti mitä tulee italialaiseen lobbaukseen, niin on aivan erityinen kohtalu, mitä tulee osallistumiseen Solvenssi kakkosen, niin että vakuuttajien osallistuminen on riskitöntä jo määritelmänsä kautta. Haluaisin tietää, olitteko te mukana päätöksentekoprosessissa Italiassa? kun siellä otettiin tällaisia kannan, kantoja Italian hallituksessa, kun neuvottelut olivat meneillään. Ja toiseksi, mikä on henkilökohtainen kantani näistä kahdesta asiasta, koska ne molemmat ovat vastakkain varovaisuusperiaatetta, ovat vasta, vastaan varovaisuusperiaatetta Solvesse kakkosessa. Kiitos. Kiitoksia teille. Haluaisin sanoa, että minä olin mukana Solvesse kaksi neuvotteluissa teknisellä puolella. Olin valvoja, joka auttoi mm, vastuuministeriä viemään neuvottelta eteenpäin ja joskus olin mukana myös neuvoston kokouksissa ja puhuin Italian hallituksen nimissä. Olen tietoinen näistä seikoista, sanotaan vaikka näin ja joistakin vaiheista tässä projektissa. Mitä tulee sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen? Voidaan kyllä sanoa, että suhdannevastainen preemio, joka itse asiassa ei ole se, joka se kakkossa on nyt voimalla. Minä silloin kysyin ihan Italian hallituksen puolesta muista kysymyksistä, mutta kun ajatellaan tämmöistä järjestelmää, niin minun mielestäni Tämä ei ole vastoin tätä vakavaraisuusperiaatetta, jonka otette esille. Tämä on toimenpide, jonka kautta saadaan tällaista tasapainottamista aikaan tietyissä kriiseissä. Meidän tietysti pitää ymmärtää paremmin, miten tämä toimii sitten, kun sitä täytäntöön pannaan käytännössä. Mutta siis minä en ymmärrä tätä asiaa. Sven, sua anteeksi Voit saada jatkokysymyksen kyllä, mutta et nyt. No, I'm just so we don't use to interrupt. You conclude. Ei, anna hänen ensin lopettaa puheenvuoron, ja niin sitten voit esittää vasta jatkokysymyksen. Uusi sääntöpuheenjohtaja, sanoi Sven Gigold. Puhe jatkaa. Kuten sanoin, meidän pitää suhtautua avoimesti ja muuttaa järjestelmää, jos huomaamme, että heikkouksia löytyy järjestelmässä. Meillä on tilaisuus, olisi kaksi tarkastus, hän on jo meneillään me teemme asiassa työtä ja kokoamme kokemuksia ensimmäisestä vuodesta ja sitten tarkistamme tarpeen mukaan. On tärkeää ymmärtää konkreettisesti, mitä todellisia heikkouksia järjestelmässä on. Sitten toinen kommenttinen, osallistuminen. Olette tässä oikeassa. Eivät nämä ole mitään riskittömiä. Ne kalibroidaan alhaisemmalla tasolla ja nyt tätä käytetään vaiheessa ja silloin aikanaan oltiin sitä mieltä, että jos varsin pitkän, on pitkäaikainen investointi, kuten osallistuminen, se ei ole vastoin vakavaraisuus- tai varovaisuusperiaatteita Solvenssi kakkosessa. Joku tietysti voi olla eri mieltäkin. Mutta tämä vaatimus pitkä aika, pitkän aikavälin sijoituksesta nykyään on tullut tärkeäksi Joten olen kyllä sitä mieltä, että tässäkin tapauksessa meidän pitää kiinnittää huomiota, kun Solvenssi 2 tarkastellaan uudestaan ja ymmärtää, täytyykö meidän muuttaa tätä kalibrointia koskien osallistumiskysymystä. Oletan, että joitakin muutoksia kyllä tulee, mutta minun tehtäväni tässä yhteydessä ei ole päättää, mitä ne muutokset ovat. Follow up. Seuraava jatkokysymyksenne. Don't have the time, but Aikaa kyllä ei oikeastaan olekaan. Kiitoksia kovin ystävällisessä puheenjohtaja. Yksinkertaisesti minä en ymmärrä, minkä takia vasta, su, suhdanteiden vastainen preemio ei ole vakavaisuusperiaatetta vastaan, jos kuitenkin pääasiassa hyväksytte sen, että arvoja, arvoja voidaan laskea rahoitusmarkkinoilla, mutta ette halua kuitenkaan rakentaa mitään buffereita silloin, kun jotakin liiottelua tapahtuu. Ja sitten toiseksi minä en kysyn, pyytänyt, että te tekisitte päätöksen, mutta te haette tässä työpaikkaa, joten teidän täytyy ottaa asiassa kantaa, joten minä haluan tietää, mitä olette mieltä osallistumisen erityiskohtaista, eikä ole loogista, että pitkän aikavälin sijoituksia kohdellaan erityisellä tavalla silloin, kun juridisena muotona on osallistuminen, mutta ei silloin, kun on joku toinen muoto käytössä. Sven, be aware that you are... Sven, täällä on monia muitakin jäseneitä. Puhut ehkä vähän liian pitkään. As, uh, I think the duty of official is to apply. Ja tietysti viranomaisen täytyy aina soveltaa asetusta. Sitten meidän tehtävämmehän on muuttaa näitä asetuksia sitten taas. Eh, as I said, I, I... Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitatte. On katsottava, miten uusi järjestelmä toimii, koska tämä ei ole yksi yksittäinen toimi, suhdannevastainen premio, vaan kyse on pitkän aikavälin toimista, jotka eh, eh, tiettyjen laatuvaatimusten myötä saavat tässä vastapainoa. Eli ei ole ihan itsestään selvää, ja varmaan että tämä olisi jonkinlainen eh, tällainen eh, ei vakavaraisuuteen pohjautuva eh, lähestymistapa. Eli on katsottava tätä järjestelmää kokonaisuudessaan, miten sovelletaan, ja pitkän aikavälin toimien soveltaminen tulee toteuttaa tietyssä aikataulussa ja tietyssä puitteistossa, ja valvojan on ymmärrettävä onko toimiselanta se mahdollistaa sen, että päästään tietyn hankalan markkinatilanteen yli, vai onko tämä jonkinlainen e, ei-vakavaraisuusperiaatteen mukainen menettely. Eli tämä on sitten valvojan pystyttävä määrittelemään. Ja varmasti tällainen vakavaraisuuden pohjautuva lähestymistapa tässä pätee. Edeltä ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, eikä Nefältäkään. Eli Professor Pals, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich äh Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vielä kysymys. Komissiohan viime marraskuussa ilmoitti, että siltä saadaan ehdotuksia riski vähentämiseksi entisestään. Ja tämä liittyy pankkiunionin loppuun saattamiseen ja siihen liittyviin neuvotteluihin. Italian pääministeri Renzi kuitenkin totesi, että hän aikoo tai haluaisi sitä veto, vedon tähän mahdollisuuteen ja Chris ja Euroopan keskuspankin eh, valvonta nyt tarkastelevat tätä myöskin. Ja kysyisin teiltä, miten te suhtaudutte tähän Italian pääministerin ilmoitukseen ja miten henkilökohtaisesti liitytte, eh, huomioitte tämän riskin, eh, valtion asian hoitamisen? Insurance, not in the banks. Or... Eikö se ole vakuutuslaitoksesta eikä pankista? No minä vain vitsailen tässä. Bah, uh... I I I I see. No, näin tässä myöskin tämän riskimahdollisuuden ja olemme jo ottaneet asian käsittelyn. En kuitenkaan usko, että tulevaisuudessa meillä enää on varaa näissä kysymyksissä uuteen riskivapaaseen menettelyyn mutta katsoisin, että meidän tulee huomioida kaikki eh, seuraamukset eh, kunkin toimen yhteydessä. Eli eh, näin on tehtävä, puhutaanpa sitten pankkitapahtumista tai toimista tai vakuutuksista. Ja nämä yksityiskohdat, mitä tulee makrotason seuraamuksiin ja toisaalta mikrotason lähestymistapaan, pyritään huomioimaan – ja näissä kysymyksissä nimenomaan varmasti tulee noin kolmen vuoden kuluessa vielä sitten tarkistaa myöskin solvenssi kakkosasetusta. No, herra Rensi, oma pääministerimme. No, joskus olen hänen kanssaan samalla linjoilla, joskus en. Mutta jääköön tämä nyt tähän. Uh, niin, taitaa olla EUPan ohjesäännöissäkin, että ei pidä välttämättä seurata oman maan pääministerin ohjeistusta, toivon ainakin. Sitten Nina Gill. Thank you, Chair, and welcome. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra Parente. Viime viikolla ei jopa äh, kertoi vuoden 2016 prioriteettinsa, mutta siellä ei mainittu fintechia ollenkaan. Se on kuitenkin tällä hetkellä kukoistaa. Viime vuonna he vetivät hyvin paljon investointia, 550 miljoonaa yksistään äh, yhteensä kuningaskunnassa. Eli nämä yritykset voivat muuttaa rahoitussektoria, eivät ainoastaan pankkisektoria, vaan myös vakuutussektorin koko EU-ssa. Yhteiskunta muuttuu hyvin nopeasti ja teknologia myös. Ja hallintaa ja äh, hallintaviranomaisten ja valvontaviranomaisten täytyy ky- kyetä adaptoitumaan näihin muutoksiin ja kuluttajat äh, odottavat enemmän äh, palvelun tuottajiltaan. Kaikki haluavat kaiken olevan nopeampaa, parempaa. Ja Fintax voi todellakin tehdä kuluttajien elämän helpommaksi. Yritykset, kuten kuvaa, kun siihen on kirjautunut, niin voi ostaa lyhytaikaisen vakuutuksen autolle ihan minuuteissa, jopa sekunneissa, jos on tarpeeksi näppärä. Kaikki mitä tarvitsee on älypuhelin ja kamera. Mikä teidän lähestymistapanne on tällaiseen teknologiseen kehitykseen, joka tulee muuttamaan kyllä vakuutus, yritty, va, va, vakuutussektoria? Millä tavalla voidaan varmistaa, että nämä yritykset voivat kasvaa ja innovoida niin, että emme ylisäätele, mutta samanaikaisesti emme kuitenkaan halua, että meitä, meiltä pimitetään asioita. Teknologia. Olette oikeassa teknologia luo valtavia mahdollisuuksia, mutta tietysti myös uusia riskejä. Meidän tehtävämme valvojina on sallia markkinoiden tarttua uusiin tilanteisiin, mutta varmistamme kuitenkin, että kuluttajat, asiakkaat, kansalaiset saavat huolellisen kohtelun ilman suurempia riskejä. Miten tässä onnistutaan? Ehkä joskus on helpompaa valvoa tällaista foorumia, jolla jaetaan näitä vakuutustuotteita. Ajatellaan vaikka joitakin perinteisiä välittäjiä, joilla on tili asiakkaansa kanssa. Ei, siellä voi olla joka päivä valvojana ottamassa selvää, onko näitä tarvetestejä laadittu oikein ja hyvin, onko välittäjän käyttäytyminen sellaista, että hän toimii ottajan etujen mukaisesti ja niin edelleen. Vaikkakin teknologinen foorumi on joskus hieno informaation lähde myös valvoilla, koska yhden tarkastuksen myötä tavallaan voi olla varma siitä, että vakuutuksen ottajien määrä, jotka liittyvät tähän teknologiseen välineeseen, niin kaikki toimi, tehdään asianmukaisella tavalla. Meillähän on välineet. Esimerkiksi Italiassa teemme analyysin kaikista e- erilaisista vertailuista netissä ja ryhdymme toimiin sitä tahoa vastaan, joka ei toimi kunnollisen sääntelyn mukaisesti esimerkiksi suorittavat analyysejä ja vertailujaan vain joidenkin vakuuttajien kesken, jotka olivat juuri niitä, jotka antoivat rahoitusta esimerkiksi. Joten meillä on kyllä instrumentit löytää näitä vikoja, eikä välttämättä tämä ole sen vaikeampaa kuin aikaisemminkaan perinteisillä markkinoilla, jolloin oli paljon välittäjiä, jotka olivat suorassa yhteydessä asiakkaisiin. Siis meidän täytyy vain tätä asiaa syöstää, jatkossakin pyrkiä varmistamaan, että markkinakäyttäytymissäännöt, jotka tullaan määrittelemään vaikka, ovat samat, vaikka kyse onkin näistä uusista rahoitusteknologisista välineistä. Ää... Kiitoksia. Nyt olemme käyneet loppuun kysymys-vastausosuuden, ellei sitten ole vielä puheenvuoro herra Front Sulitsa ensin. Others have wants, they can... Jos muita halukkaita löytyy, niin olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Olin äh, Romanian valvontakomitean jäsen useamman vuoden ajan ja kysyisinkin teiltä, herra Parente, seuraavaa. Äh, Millä tavoin aiotte hallinnoida näitä sopimuksia, eh, joita on solmittu kansallisten valvontaviranomaisten kanssa? Eli minkälaisia eh, välineitä ja keinoja aiotte tässä käyttää? Ja tästähän varmasti saamme kaikki hieman ajattelemisen aihetta. Jopahan tekee tällaista valvontaa eh, mikrovakavaraisuuteen pohjautuen mutta kansalliset valvontainstituut ovat varsin erilaisia toisinsa verrattuna. Joskus asioista vastaa kansallinen pankki, joissain sitten on kolme tai neljä eri tahoa ja niin edelleen. Ja mitä mieltä olette? tarvittaisiinkohan jonkinlaista standardointia, mitä tulee tähän eurooppalaiseen valvontapuitteistoon kansallisella tasolla – koska näin asiat yksinkertaistuisivat, saataisiin myöskin asiat paremmin koordinoitua ja myöskin asiat yksinkertaistuisivat. Kiitos. Olette ihan oikeassa. Emme voi kaikkea lähteä standardisoimaan, standardoimaan, mutta toisaalta <clears throat> valvonnan lähentäminen on tärkeä hanke Mm, jota on jatkettava. Ja tämä on yksi näistä mainituista prioriteeteista myöskin. Ja kun totesin, että on tarkasteltava olemassa olevia valvontamenettelyjä ja säilytettävä parhaat parhaaksi katsotut ja levitettävä niitä sitten ympäri Eurooppaa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että halutaan vain yksi lähestymistapa, joka pätee kaikki. Meidän on ymmärrettävä, että markkinoissa on eroja, mutta parantamisen varaa kyllä on. Nykytilannetta palvelun osalta on mahdollista hyvinkin paljon parantaa eri jäsenmaissa. asetus kyllä tarjoaa mahdollisuudet olla yhteydessä kansallisiin viranomaisiin. Tässä välitys on yksi seikka. Kaikkea ei varmasti voida hoitaa ilman tätä viimeistä keinoa. Tarvittaessa e, Euroopan tulee e, voida toimia välitäänä eri viranomaisten välillä. Ja tähän on olemassa välineet, jotka e, on asetuksen myötä määritelty. Eli tällaiset välineet ovat olemassa ja niitä viimeisenä keinona voidaan myöskin käyttää. Thank you. So. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Voimme lopettaa tähän kuulemisen. Kiitän teitä, herra Parente. Nyt sitten kokoustamme suletun ovin ihan kohta ja äänestämme tänään kello 15.40. Kiitän teitä.